Työllisyys. Asia koskee työllisyysasian valiokuntaa uudestaan. Tai nyt puheenvuoron saa edustaja Ulfskog. Thank you, Madam Chair. Eh, Kiitos eh, puhemies. Kriisi on aiheuttanut eh, nuorisotyöttömyyden nousun hälyttäviin tasoihin monissa maissa. Moni nuoret ihmiset eivät saa ensimmäistä työpaikkaansa ja eivät sen vuoksi kykene aloittamaan riippumatonta aikuiselämää. 2013, jotta voisimme auttaa tilannetta, käynnistettiin ja hyväksyttiin nuorisoaloite. Ja tämän tarkoitus olisi tuoda rahoitusta niin, että voitaisiin tukea nuorisotyöllisyyttä kaikkein pahimmilla alueilla unionissa. Sen lisäksi haluttiin myös äh, käynnistää nuorisotakuujärjestelmät. Ja tarkoitus äh, oli, että äh, tämä nuorisotyöllisyysprojekti pääsisi käyntiin. Sitä rahoituksellisesti etupainotettiin ensimmäinen syyskuuta 2013 lähtien. Kuitenkin yksi vuosi, yli yksi vuosi tämän ohjelman käynnistymisen jälkeen tulokset eivät ole vastanneet odotuksia toimenpiteet, joiden tarkoitus oli helpottaa varojen käyttöä, ei ole johtanut nopeaan nuorisotyöttömyysaloitteen käynnistämiseen ja hyvin paljon jätetty käyttämättä. Alun perin, Euroopan, tai alun perin neuvosto ehdotti koko tätä aloitetta. Kuitenkin puolitoista vuotta sen jälkeen, kun rahoitusta annettiin käyttöön, niin jäsenvaltioiden rahoituksen käyttö on jäänyt hyvin jälkijunaan ja käyttö on myös maiden välillä epätasaista. Ja nyt meidän täytyisi lisätä tätä ennakkorahoitusta, mikä pitelee jäsenvaltioita tässä olemasta tekemättä mitään. Millä tavalla neuvosto voisi nopeasti rohkaista täytäntöönpanemaan aloitetta. Ne jäsenvaltiot, joissa on kaikkein korkein työttömyys ja joihin kriisi on iskenyt koviten, ovat yleisesti ottaen kaikkein eniten jälkijunassa nuorisotyöllisyysaloitteen rahojen käytössä ja nuorisotakuun käytössä. Eli nyt tarvitaan pitkän aikavälin toimenpiteitä myös, mutta mitä esteitä nämä maat kohtaavat ja minkälaisia parannuksia neuvosto voisi luvata? Voiko neuvosto varmistaa rahoitusta nuorisotyöllisyysaloitteeseen sen jälkeen, kun etupainotetut rahat on käytetty? Parlamentti odottaa nopeaa, tehokasta ja tulossa suuntaista ennakkorahoitusta 12 kuukautta sen jälkeen, kun tämä uusi muutettu asetus on astunut voimaan. Mitä toimenpiteitä neuvosto aikoo tehdä, jotta se voi varmistaa nuoris, nuorille työttömille sen, että rahoja käytetään nopeammin? Millä tavalla se aikoo ö, raportoida siitä, mitä on tehty nuorille työttömille. Miten se, voiko neuvosto luvata, että se arvioi eh, ohjelmaa kuusi kuukautta sen jälkeen, kun tämä muutettu asetus on astunut voimaan? Ja millä tavalla neuvosto aikoo toimia, jos eh, nämä tulokset eivät vastaa odotuksia myöskään eh, lisätyn ennakkorahoituksen jälkeen? Kiitoksia seuraavaksi rouva Kalnina Lukasevitsa. Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, hienoa, että saan nyt keskustella kanssanne nuorten työllisyystilanteesta EU:ssa. Puheenjohtajavaltio pitää erittäin tärkeänä sitä, että parannetaan näiden ryhmien mahdollisuuksia, jotka kärsivät eniten siitä, että eivät saa tai työpaikkaa tai säilytä sitä. Näitä ryhmiä ovat muun muassa nuoret, ja sellaiset ryhmät, joilla ei ole riittävää koulutusta. Nuorisotyöttömyyden torjunta ja kestävän pääsyn työmarkkinoille varmistaminen ovat ensisijaisia tavoitteita EUlle. Eurooppa 2020 strategiassa on painotettu sitä, että täytäntöön pannaan tehokkaita toimenpiteitä nuorisotyöttömyyden torjumiseksi. Todellisuus on kuitenkin sitä, että Nuorisotyöttömyys on edelleen monessa jäsenvaltioissa hyvin korkealla. Tällöin menetetään kykyjä, inhimillisiä voimavaroja ja joskus tämä vaikuttaa jopa koko työuraan. Tässä yhteydessä nuorisotakuu sekä määrärahat nuorisotyöllisyysaloitteesta ovat hyvin merkittäviä Molemmilla toimenpiteillä pyritään tukemaan nuorisotyöttömyyden torjuntaa alueilla, jotka kärsivät siitä eniten, nimittäin sellaiset alueet, joilla nuorisotyöttömyysaste on jopa yli 25 prosenttia. Myönteisenä esimerkkinä haluaisin korostaa Latvian kokemusta. Latvia on yksi niistä maista, jotka alkoivat nuorisotakuun järjestelmän toteuttamisen tammikuussa 2014 ja nyt jo ensimmäiset tulokset ovat nähtävissä. Nuorisotyöttömyysaste on laskenut 3,8 prosentilla tai laski vuonna 2014. Todella paljon on kiinni siitä, miten jäsenvaltiot näitä täytäntöönpano-ohjelmia toteuttavat. On kuitenkin selvää, että vielä enemmän on tehtävä. Vaikkakin tämä on ollut hyvin rohkaiseva tai lupaava aloite, nuorisotyöllisyysaloite ja nuorisotakujärjestelmä eivät ole mikään taikasauva. Ne ovat yksi työkalu tämän ongelman ratkaisemiseksi. Kuten kaikki tiedämme, lyhyempi toteutuskausi verrattuna monenvuotiseen rahoituskehykseen tarkoittaa sitä, että konkreettinen edistyminen ensimmäisinä vuosina on todella ratkaisevaa koko aloitteen onnistumisen kannalta. Näin voitaisiin ratkaista ongelmat, joita miljoonat nuoret eurooppalaiset kokevat, kun heillä ei ole työtä tai mahdollisuutta riittävään koulutukseen. Olenkin vakuuttunut siitä, että Euroopan parlamentin jäsenet ovat kanssani yhtä mieltä siitä, että jos vielä nuorisotyöllisyysaloitteen täytäntöönpano hidastuu, niin se heikentää jäsenvaltioiden toimia nuorisotyöttömyyden torjunnassa. Yksi suurimmista ongelmista nuorisotyöllisyysaloitteen täytäntöönpanossa on se, ettei rahaa tule riittävästi rahavirrat eivät riitä ennakkomaksujen suorittamisen edunsaajille. Puheenjohtaja Valtio haluaa korostaa sitä, miten tärkeää on, että nykyisellä tällä tämänhetkisellä säädösehdotuksella voidaan vauhdittaa aloitteen täytäntöönpanoa. Olenkin samaa mieltä Euroopan parlamentin kanssa siitä, että rahat, varat pitäisi saada jäsenvaltioiden käyttöön aiemmin. Se on tärkeää koko täytäntöönpanoprosessin kannalta ja näin saadaan myös aikaisemmin kouriin tuntuvia tuloksia on voitava mahdollistaa se, että tietyt poliittiset toimenpiteet voidaan toteuttaa nopeammin. Voimme olla ylpeitä siitä, että tämä muutosehdotus, muutossäädös saatiin valmiiksi ennätysajassa. Neuvosto hyväksyi muutosehdotuksen eilen ja tänään välittömästi äänestyksenne jälkeen yhdessä Schulzin, puhemies Schulzin kanssa allekirjoitimme tekstin. Sitten kun säädös on julkaistu, niin jäsenvaltiot saavat ennakkorahoituksen käyttöön. Kaikkiaan alu, alustava ennakkorahoitus, joka saadaan tästä, sitä nostetaan yhteen miljardiin euroon vuonna 2015. Haluaisin myös tässä yhteydessä vahvistaa, että neuvosto aikoo aktiivisesti valvoa miten nuorisotyöllisyystilanne kehittyy ja miten jäsenvaltiot nuorisotakuujärjestelmää ja nuorisotyöllisyysaloitetta täytäntöön panevat. Meidän pitää myös kuitenkin pitää mielessämme se, että nuorisotyöttömyyden taustalla on useita syitä ja siksi rahoituksen lisääminen vain täydentää muita toimenpiteitä ja uudistuksia, joita jäsenvaltioiden on tehtävä, jotta päästään yli kriisistä liittyvistä rakenteellisista ongelmista, jotka vaikuttavat nuorisotyöllisyystilanteeseen. Kaiken kaikkiaan meidän on tehtävä enemmän, jotta saamme luotua uusia työpaikkoja. Ja viimeiseksi haluaisin myös korostaa sitä, että työmarkkinaosapuolilla on erittäin tärkeä rooli tässä asiassa. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi ryhmän puhujat vuorossa ensin Romuran Chartier EPPstä. Kiitoksia puhemies haluaisin sanoa neuvoston edustajalle tänä iltana, että kyseinen nuorisotyöllisyysaloite on asia, jota jäsenvaltiot halusivat. Heidän on niiden keksintö. Ovat tiedottaneet asiasta laajasti joskus, jopa täytyy sanoa, ovat luoneet sekannusta, mitä tulee nuorisotakuuseen ja nuorisotyöllisyysaloitteeseen. Ja tämä nuorisotyöllisyysaloite vastaa todellista kansalaisten tarvetta. Te sanoitte itsekin, kuinka paljon nuoria, nuoria tyyttömiä on, että tässä tarvitaan huomattavia toimia ja kuitenkin ensimmäinen vuosi on kulunut nuorisotyöllisyysaloitteista ja todellista heikkoutta on kyllä jäsenvaltiotason täytäntöönpanossa. Joitakin hyviä esimerkkejä kyllä on, niin kuin tekin sanoitte, mutta kaikkialla ei näin ole. Ja äh, vaikka on rahoitusta, me reagoimme heti asiaan. Tässä nyt kerrankin EU toimi niin poikkeuksellisen nopeasti, mitä tulee tähän reagointiin. Ja nyt kolmosen kolme kuukautta on Kolmessa kurssi on siirty yhdestä prosentista kolmeen prosentin ennakkorahoituksessa. Kiittäisin kaikkia poliittisia ryhmiä, jotka ovat auttaneet meitä tässä tarmokkuudessa nopea, nopeassa toiminnassa. Kiitän myös komissiota ja neuvostoa, mutta me emme hellitä, koska se mitä me haluamme on että tämä väline otetaan käyttöön. Ja olen nähnyt tavannut monia ministeriä, jotka vieläkin sotkivat nuorisotakuun ja nuorisotyöllisyysaloitteen kesken. Olen nähnyt monia ihmisiä, jotka tarvitsevat lisätietoja, tiedottamista. Me haluamme todellakin, että toteutetaan asian. Pyydän teitä auttamaan. Painostakaa jäsenvaltiota. Kiitos. Merci. Kiitoksia. Yritämme nyt noudattaa puheaikoja, ettei mene liian myöhään. SD-ryhmästä edustaja Benifei. Ähm, grazie president. Kiitos puhemies. Hyvät kollegat, hyvä neuvoston edustaja. Olen iloinen, että voimme nyt käsitellä jälleen tätä vakavaa aihetta, joka nuorisotyöttömyys on. Se, että että nyt ennakkorahoitusta on nostettu on hyvä asia. Nyt Euroopan parlamentti todella haluaa, että jäsenvaltio osoittaa suhtautuvansa vakavasti eurooppalaisten nuorten työttömyysongelmaan. Ja nyt halutaan vakuutukset siitä, että neuvosto aikoo nyt tehdä todella kaikkensa minä toistan sen, Euroopan parlamentti on tässä joutunut taistelemaankin neuvoston kanssa, jotta saadaan ottaa, otettua käyttöön ennätysajassa määrärahat jäsenvaltioiden aloitteita varten. Kyse ei ole pelkästään kuitenkaan rahoitusasioista, vaan lisäksi byrokratian lisääntymiseen pitäisi tarttua erilaisissa ohjelmissa. Sillä tavalla voimme nuoria auttaa meidän täytyy myös viestiä näistä ohjelmista paremmin. Toistaiseksi se ei ole ollut riittävä. Nuoret eivät edes tiedä välttämättä koko nuorisotyöllisyysaloitteesta ja nuorisotakuujärjestelmästä meidän pitäisi ponnistella enemmän, jotta nuoret saavat riittävän koulutuksen ja voivat käyttää näitä välineitä, eivätkä joudu tavallaan hyväksi käytetyksi työelämässä. Meidän täytyy ottaa nyt vastaan tämä haaste ja toimia. Nuorisotyöllisyysaloite ei yksin voi luoda uusia työpaikkoja, mutta erittäin tärkeää, että EUn osoittamat määrärahat saadaan käytettyä talouskasvun rinnalla oikein. Ja tämä vaikuttaa kaikkeen Euroopan teollisuuspolitiikkaan ja muuhun. Toistaiseksi unionissa on vielä liian paljon epätasa-arvoisuutta. Tuleville sukupolville on parannettava näitä seikkoja. Carte Herra Benifei, hyväksyttekö kysymyksen sinisellä kortilla? Herra Benifei, hyväksyttekö tämän? kysymyksen? Kyllä. Herra Tsani. Köszönöm, elnök asszony, és köszönöm képviselő úrnak, hogy elfogadta eh, a kérdésemet, vagy elfogadja a kérdést. Puhemies, kiitokset, että hyväksytte tämän kysymyspyyntöni. Minäkin olen samaa mieltä siitä, että me tarvitsemme laadukkaita työpaikkoja, mutta onko teistä jonkinlainen arviointijärjestelmä mahdollinen, joka voisi myös toimia ja näin voitaisiin taata se, että hallitukset eivät käytä rahaa äh, fiktiivisiin työpaikkoihin, vaan saadaan aikaan todellista apua ihmisille? Credo che sia No, tässä pitää yhdistää erilaisia toimenpiteitä. Ensinnäkin täytyy voida edistää talouskasvua, jotta jotta luodut työpaikat ovat todellisia, eikä niin, että näillä hankkeilla tai eurooppalaisilla varoilla tietyllä tavalla vain korvataan, tai tästä tulisi tällaista korvauspolitiikkaa täytyy saada todellista työllisyyttä lisäksi. Ja tähän on tietyt ehdot asetettu ja parlamentti aikoo valvoa jäsenvaltioita. Nämä kaikki asiat yhdessä e, hyödyttävät. Edustaja McIntyre ST-ryhmästä. Thank you very much. Um... Kiitos. Työttömyys minun kotimaassani ja omas, omalla alueellani West Midlandsissa on äh, itse asiassa vähentynyt. 16-24-vuotiaiden äh, joukossa se on äh, vähentynyt nopeasti mutta nyt se kuitenkin laski viimeisen kolmen kuukauden aikana hyvin, ja sen vuoksi nuorisotyöttömyys on nyt 15,9 prosenttia. Ja kaikkein viimeisimmät luvut osoittavat, että työttömyys itse asiassa West Midlandsissa nousi viime kuussa. Joten mitä tahansa tilastot meille kertovat, niin se minkä minä tiedän on, että meillä on yhä vielä 6500 16-24-vuotiaasta työtöntä Birminghamin kaupungissa. Joten meidän täytyy katsoa hyvin tarkkaan, mikä on ollut hyvää ja mikä ei ole ollut menestyksekästä. Nuorisotyöllisyysaloite ei vastannut odotuksia. Tilintarkastustuomioistuimen raportti oli huolestuttava ja pidän erityisen hyvänä sitä, että voimme vaihtaa näkemyksiä Iljana Ivanovannan kanssa ensi viikolla työllisyysvaliokunnassa tästä erityiskertomuksesta. Mikäli tällä aloitteella ei ole positiivista vaikutusta, meidän pitäisi katsoa tarkkaan, miksi näin on. Ja viikon kuluttua, kun me tarkastelemme parempaa säätelypakettia varapuhemies Timmerman, varapuheenjohtaja Timmermansin kanssa, niin huolitaan siitä, että autamme PK-yrityksiä, koska sieltä kasvu tulee ja sieltä työpaikat nuorille ihmisille tulevat. Haakin, pour deux minutes, Haakin, kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies neuvoston edustaja syy, miksi tänä iltapäivänä tänä iltapäivänä täällä olemme. Esitämme vakavia kysymyksiä myös nuorisotyöllisyysaloitteesta. Nämä kysymykset, joita on jo tehty, ne kattavat sen, miksi tässä on mennyt niin kauan aikaa, mikä aiheuttaa viivästyksen ja mitä parannuksia voimme nyt odottaa ja milloin. Minä, minun tarvitsee lainata työttömyyslukuja. Kaikkihan tietävät, että ne ovat aivan liian korkealla EU-toimielivät ovat esittäneet nuorisotyöllisyysaloitetta. Se on sen reaktio nuorisotyöttömyyteen. Meidän pitäisi saada lisäarvoa Euroopan tasolla. Kuitenkin tähän mennessä ikävä kyllä juurikaan Euroopasta lisäarvoa ei ole tullut. Jos me haluamme tässä onnistua, silloin neuvoston täytyy täyttää oma tehtävänsä ja se on sillä on valtavan tärkeä rooli, kun täytäntöönpannaan nuorisotyöllisyysaloitetta. Riittävästi joustoa kyllä tästä aloitteesta löytyy. Mahdollisuus antaa koulutusta, työharjoittelua, ensi, kokemusta ensimmäisestä työpaikasta kohdennettuja tukia, työkoulutusta, liikkuvuustoimenpiteitä ja startup tukea nuorille yrittäjille. Neuvosto jo kertoikin meille, että nuorisotyöllisyysaloite ja nuorisotakuu eivät ole mikään yleinen äh, äh, pilleri asioiden korjaamiseksi, mutta tärkeää se on ja siksi miksi painostamme neuvostoa, koska olemme todellakin huolissamme tästä viivästymisestä tässä nuorisotyöttömyyskysymyksessä. Sitten, äh, niin kuin tässä kysymyksessä todetaan, me odotamme nopeaa, tehokasta, tehokasta tuloksellista ennakkorahoitusta hankkeelle Kollegani McIntyre jo puhui tilintarkastustuomioistuimen kommenteista. Meillä on ollut jo keskustelu tuomioistuimen edustajien kanssa. Jotkut näistä kysymyksistä ovat sellaisia, että niihin pitää tarttua. Se seikka, ettei kunnolla ennalta arvioitu tätä tilannetta ja että jäsenvaltiot eivät antaneet tarkkaa täydellistä tietoa, mitä tulee rahoituksen lähteisiin, joilla tuettaisiin niiden nuorisotakuusuunnitelmia. Näitä kysymyksiä pitää tarkastella, mutta odotamme sitä jäsenvaltiolta, että ne kantavat täyden vastuunsa ja välittömästi alkavat toteuttaa tätä nuorisotyöllisyysaloitetta. Kiitoksia edustaja González Peñas. Eh, eh, Kysymys tehdään varsin hyviä vaatimuksia. Tämän lisäksi on rakenteellinen ongelma, nimittäin sosiaalista leikkauspolitiikka aiheuttaa maat, jotka noudattavat tätä politiikkaa, muuttavat mallia. Tässä köyhyydestä ja syrjäytymisestä tulee tavallaan normaalia ei, tehdään työtä, mutta palkka ei riitä. Kun harjoitetaan laajentavaa politiikkaa, pyritään luomaan työpaikkoja ja pyrittäisiin löytämään kohtuullisia ratkaisuja, vaikka velkaongelma maissa ja demokratisoitaisiin Euroopan keskuspankkia ja saataisiin aikaan verotusuudistuksia maissa, jotta verotettaisiin enemmän kaikkein rikkaimpia. Ja sitten nuorisotyöllisyysaloite, nuorisotakujärjestelmä, ne toimivat paremmin tekosyynä, kun siirretään julkisia varoja yrityksille ja vain väliaikaisesti palkataan nuoria. Lähdetään liikkeelle sitä väärästä että, äh, arviosta, että nuoria työllistetään. Tarvitaan poliittista uudistusta, jossa saadaan julkista rahaa järjestelmään ja luodaan sosiaalisesti hyödyllisiä kestäviä työpaikkoja. Nuorisotyöttömyys tällä hetkellä monissa tapauksissa johtuu velkaantuneisuudesta jos jatkossakin köyhdytämme väestöä ja leikkaamme julkisia varoja, kysyntä, äh, joka voisi saada yritykset toimimaan, tulee heikentämään yritysten mahdollisuuksia jatkossakin. Me toistamme sen, että haluamme panostaa kunnolliseen työllisyyteen ja pitäisi saada aikaan laadukkaita työpaikkoja. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Reintke vihreistä arvoisa puhemies, kollegat ja neuvoston edustajat. Me keskustelemme täällä tänään sen vuoksi, että sosiaali- ja työllisyysvaliokunta on esittänyt suullisen kysymyksen neuvostolle – nuorisotyötä koskevasta aloitteesta ja sen tarvitsen pikaisen toteuttamiseen jäsenvaltioissa. Tämä on erittäin tärkeä kysymys, mutta olettaisin, että ainakin 99 prosenttia EU-kansalaisista ei tiedä ollenkaan, mikä suullinen keskustelu on ja mistä tässä keskustelussa edessä on kysymys. Ajattelin selittää. Suullisessa kysymyksessä sanotaan, että taloudellinen kriisi on aiheuttanut nuorisotyöttömyyttä ja että se on kasvanut hälyttävän suureksi monissa jäsenvaltioissa. Tulkitsenpa nyt tätä. Uusi liberaali poli politiikka johtuen äh, asetusten tai johtuen äh, johtuen äh, säätelyn purusta on johtanut valtavaan työttömyyteen ja se koskee kaikkein eniten nuoria ihmisiä, joilla ei ole ollut mitään mahdollisuutta vaikuttaa näihin politiikkoihin, jotka ovat johtaneet tähän tilanteeseen. Reaktiona tähän me näemme ihan yleisen kaavion. EUta syytetään, EU toimii, EU antaa rahaa. Minulle kuitenkin aivan liian vähän, mutta kuitenkin EU on irrottanut tähän rahaa. Nuorisotyöttömyyteen pitäisi, jäsenvaltioiden pitäisi nyt käyttää tätä rahaa nuorisotyöttömyyteen, varsinkin alueilla, jossa on erittäin paljon työttömyyttä. Kuitenkin tässä sanotaan, että ohjelma ei ole vastannut asetettuja odotuksia. Oho, no tämä on Tätä, tämä lausahdus onkin vaikeampi tulkita. Monet jäsenet parlamentissa, myös minut lu, lu, mukaan lukien, on raivoissaan siitä, että se raha, mitä jäsenvaltioille on annettu nuorisotyöttömyysaloitteeseen, on yhä vielä 22 kahden kuukauden jälkeen. Sitä ei ole vieläkään käytetty kunnolla. Ja sen vuoksi me käytämme tätä suullista kysymystä kertoaksemme jäsenvaltioille hyvin selkeästi, että meidän täytyy nähdä toimintaa nyt. Toivon mukaan monet jäsenvaltiot ja kansalaiset seuraavat nyt tätä esimerkkiä, lähtevät kaduille ja esittävät kysymyksiä hallituksillensa ja vaativat niitä ryhtymään toimiin. Asia pour 2 minutes 30. Adria EFDDstä. Grazie, president. Kiitos puhemies. Kiitos neuvoston edustaja. Kiitos kollegat. Minä olen kysynyt itseltäni moneen kertaan, miksi, mistä tällainen tehottomuus johtuu, Miksi tällainen aloite, jonka tavoitteet oli selkeästi määritelty, miksi se ei ole onnistunut ratkaisemaan työttömyyttä nuorten keskuudessa? Valitettavasti nyt meillä on todella kiireellinen tilanne, hätätilanne, koska nuorisotyöttömyys on todella vakava asia. Nyt ei voida enää ajatella pitkällä aikavälillä, vaan meidän täytyy nyt todella ajatella lähitulevaisuutta, eh, innovoida ja luoda uusia työpaikkoja. Kollega Moran Chartier puhui siitä, että usein äh, nuorisotakuu ja nuorisotyöllisyysaloite sekoitetaan keskenään ja usein ministerit, hallitusten päämiehet syyllistyvät tähän ja valitettavasti liian usein on sanottava, että myöskään he eivät aina tiedä, mistä nuorisotyöllisyysaloitteesta on kyse tai mistä nuorisotyöttömy- nuorisotakujärjestelmässä on kyse nyt pitäisi siis määritellä, kumpi on kumpia, mitä ne tarkoittavat. Kyse on rahoista ja nyt pitäisi olla sellaisia erityisohjelmia, joissa todella huomioidaan nuorten, nuoria koskevat vaatimukset ja politiikan pitäisi olla paljon tehokkaampaa, mitä tällä hetkellä ei kuitenkaan jäsenvaltioissa tapahdu. Ja siksi pitää kysyä, minua todella hävettää se, millä tavalla tällaiset Euroopan unionin luomat tilaisuudet hukataan. Tällaisia varoja annetaan jäsenvaltioille, eikä niitä sitten käytetä kunnolla Pitäisi paremmin valvoa täytäntöönpano-ohjelmia, pitäisi paremmin valvoa, miten varat käytetään, koska niillä pitäisi voida taata se, että nuoret, jotka vaikkapa Italiassa näistä varoista olisivat voineet hyötyä, myös voisivat hyötyä. Näin ei vielä ole ollut ja se on todellisuutta ja se on otettava huomioon. Siksi pyydän, että nyt seurataan ja valvotaan todella aktiivisesti ja läheisesti, miten näitä varoja oikein käytetään. Kiitos.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 en huomannutkaan, että olin heti vuorossa. Meidän pitää tunnustaa, että saavutetut tulokset eivät vieläkään täytä odotuksia ja tämän takia meidän pitää yhdessä tehdä työtä, jotta voimme saada tästä aloitteesta hyödyllisen tehokkaan välineen. Yksi perusesteistä täytäntöönpanossa on ollut se, että on lisätty ennakkorahoitusta. Tätä kautta on mahdollista, että jäsenvaltiot, jotka eivät ole pystyneet rahoitusongelmien takia ryhtyvän voivat ryhtyä tarvittaviin toimiin, jotta nuoret pääsää, saadaan työmarkkinoille. Siksi meidän pitää pystyä tunnistamaan ja ratkaisemaan muita esteitä, joita voi olla, mutta minä olen luottavainen ja sallikaa, että annan esimerkin omasta maastani. Espanja on yksi maista, joissa on kaikkein korkein nuorisotyöttömyys. Siellä on tällainen Ah, keskitetty järjestelmä ei joskus hidastaa täytäntöönpanoa, mutta huolimatta näistä vaikeuksista tämä maa ensimmäisenä on ryhtynyt tarvittaviin toimiin. Meillä on jo yli 48 öö, aloitetta on saatu ennakkorahoitettua erilaisia toimia ja tämä toiminta tulee vielä lisääntymään. Myös voidaan auttaa paljon yhteistyössä, kauppa, yhteistyössä kauppakamareiden kanssa. Voidaan auttaa yrityksiä ja voidaan parantaa, kun pyritään löytämään työpaikkoja ja saavuttamaan tavoitteita. Kiitoksia. Merci, Madame Steinrück, Steinrück. Es ist traurig. On surullista, miten kauan kestää ja millä tavalla nuorten eurooppalaisten mahdollisuudet heikkenevät. Me täällä Euroopan parlamentissa emme kuitenkaan lepää laakereillamme taistelussa nuorisotyöttelyyttä vastaan. Ja sen vuoksi tämä tämänpäiväinen suullinen kysymys neuvostolle on tärkeä. Nuorisotyöttömyyden vähentäminen Euroopassa tai jopa laskeminen nollaan on valovuosien päässä jo vuosien ajan. Meillä on kaikenlaisia huippukokouksia, konferensseja, kauniita sanoja, paljon lupauksia, mutta mitään ei tapahdu. Ja aina sanotaan, että äh, ensin ei ollut rahaa, sitten anti rahaa. Sitten kun oli rahaa, niin sitten sitä ei anottu. Sitten ongelma oli yhteisrahoitus, joka on myös nyt rakkaistu. Eli tällä hetkellä ei pitäisi olla mitään tekosyitä enää. Nyt jäsenvaltioiden täytyy todellakin vihdoinkin toimia ja ryhtyä kunnollisiin aloitteisiin ja auttaa nuoria. Kiitoksia, rouva Sitnanska. Kiitos puhemies. Komission ehdotus siitä, että ennakkorahoitusta lisätään tähän aloitteeseen, sitä tuettiin parlamentissa, mutta ei kyse ole mistään blankosekistä kuitenkaan. Meidän täytyy päästä eroon näistä tekosyistä, miksi ohjelma ei ole toiminut sen sijaan että vain korotetaan rahoja. Meidän pitää todella voida tarjota työpaikkoja nuorille niin, että nämä ohjelmat ja järjestelmät toimivat. Suomessa tämä takuujärjestelmä on toiminut hyvin ja nyt niissä valtioissa, joissa sitä tarvitaan eniten, se ei toimi. Joten tarvitaan erilaisia ratkaisuja. Euroopan unioni voi auttaa, mutta vain niitä täytyy auttaa, jotka todella apua tarvitsevat ja siksi kiinnostaa neuvostolle esitetty viimeinen kysymys siitä, että miten voitaisiin auttaa rahoituksen lisäämistä, lisäämisen sijasta. Mikä on paras tapa auttaa? Seuraavaksi edustaja Labajova. Kollegove, vážení zástupci Puhemies, hyvät kollegat, arvoisa neuvoston edustaja nuorso työllisyysaloite on osa työmarkkina uudistusta yksi ratkaisevista välineistä, joiden avulla pitäisi te- parantaa nuorison mahdollisuuksia. Ja siksi tämä lisämiljardi, josta saimme kuulla eilen, on aivan erityisen tärkeää. Olen äärimmäisen tyytyväinen siitä, että tämä hyväksyttiin näin nopeassa ajassa Tehokas, järkevä yhteistyö on ainoa tapa, jolla voimme auttaa nuoria. Olemme kaikki tietoisia siitä, että erot työllisyysluvuissa jäsenvaltioiden kesken ovat valtaisia. On sellaisiakin maita, joissa on enemmän työttömiä kuin työllistettyjä nuoria. Joissakin muissa maissa taas on onnistuttu niin hyvin korjaamaan tilannetta, että ne eivät edes ole apuun kelvollisia. Me toivomme, että tämä etopainotus tulee tarkoittamaan sitä, että saadaan vauhtia täytäntöönpanoon Täytäntöönpanoon Nyt mm, olemme hämmästyneitä siitä, että varoihin ei ole tartuttu. Ovatko ne jotkin hallinnollisia esteitä, joista nyt puhumme, vai ehkä epämääräisiä määritelmiä laadukkaista työpaikoista? Tämä on vähän epämääräistä. Sitten aloitteen, aloitteen tarkoituksena on myötävaikuttaa siihen, että voidaan muuttaa työmarkkinoiden tilannetta. Miten te aiotte motivoida jäsenvaltiota tehokkaampaan toimintaan? Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, minulla on ihan tällainen yksinkertainen viesti Nimittäin haluaisin sanoa teille, sanokaa nyt näille valtioiden ja hallitusten päämiehille, että lopettavat sen tyhjän puhumisen. Tehkää todellakin jotain, olkaa rohkeita. Nimittäin nyt toimikaa niin, että ensisijaisena painopisteenä ne politiikassanne on nuorisotyöllisyys. Tähän asti ei ole nuorisotyöllisyysaloitteen puitteissa luotu yhtään työpaikkaa ja nyt sitten jäsenvaltiot ovat tavallaan syyllisiä. Ei niitä asioita voida enää perustella. Varoja on vain kasvatettu ja niin edelleen, mutta nyt pitäisi todellakin aktiivisesti toimia. Tällä ei ole voitu estää köyhyyttä ja syrjäytymisyyttä. Meidän täytyy kuitenkin ajatella tulevaisuutta. Me tiedämme nämä tulevaisuuden alat. Mitä ne ovat? No lämpöeristysala tai uusiutuvat energiat. Tällaisiin aloihin on investoitava, koska siellä on mahdollisuuksia, kestäviä, hyviä mahdollisuuksia. Sanokaa siis hallitusten ja valtioiden päämiehille, nyt ei enää ole oikeutta siihen, että vain tiedotetaan asioista eikä tehdä mitään. Nuoret eivät sitä kestä. Well, who could possibly... Kuka olisi voinut arvata, että tähän päädymme? pää-EU-politiikka, jossa on mukana verorahoja, se ei ole onnistunut. Tavallaan tiivistää koko EU, eikö vaan? Iso hieno ajatus. Tuhlataan äh, rahaa niin kuin köynin vettä, sitten ollaan vaan pettyneitä koska ymmärrämme, että EUn välintulo ei sovi jäsenvaltioille parlamentti pyrkii tähän ja yrittää pakottaa jäsenvaltiot e, toimimaan tällä tavalla kuitenkin. Tämä on tällainen yksinkertainen vaihtoehto. Brittiveronmaksajat ja brittihankkeet, ne toteutetaan brittitiedolla niin, että brittinuoret saadaan töihin. Sitten saksalaiset veronmaksajat rahoittavat saksalaisia hankkeita, samoin latvialaiset rahoittavat latvialaisia projekteja. Sehän on niin yksinkertainen asia. Ei tarvita EUta. Lopettakaa asioiden puuttuminen, antakaa maiden käyttää omia varojaan niin kuin haluavat omiin nuoriinsa. Kiitoksia. Seuraavaksi Rova Melan. Arvoisa puhemies, työllisyys- ja sosiaaliasioiden valiokunnan puheenjohtaja todella hienosti kysyi eh, näitä asioita. Mitä tehdään, jos 12 kuukauden aikana tällä ei ole mitään hyviä seurauksia? Koska samat syyt aiheuttavat samoja seurauksia, nimittäin Euroopan unionin varoja käytetään epäjohdonmukaisesti ja väärin. Ei ole onnistuttu todellakaan vähentämään nuorisotyöttömyyttä vain päinvastoin työttömyyden lisääntyminen johtaa myös muihin ongelmiin. Ja nyt pitää todellakin päästä eroon tyhjän puhumisesta ja ryhtyä toimiin. Erityisesti valtioiden PK-yritysten väliset suhteet tai sopimukset ovat sellaisia, joita täytyy meidän mielestämme kannattaa muun muassa energia-alalla, mutta valvontaa ei saa unohtaa. Nyt vuoden päästä katsotaan, mitä tapahtuu, ja kyllähän se jo tiedetään, että tuloksia ei saada varmaan aikaiseksi. Vuorossa edustaja Jon Herjus. Voorzitter, eh, het is bijna... Kiitos eh, puhemies. On lähes kesä ja on lähes kahdeksan vuotta siitä, kun suuri taloudellinen kriisi iski Eurooppaan. Pankit horjuivat, yritykset menivät vararikkoon ja työttömyys nousi jyrkästi ylöspäin. Ja silloin äh, hyvin monet koulun pudokkaat tulivat työmarkkinoille ilman minkäännäköisiä mahdollisuuksia. Työttömyysluvut ovat korkeat. Euroopan parlamentti on nyt halunnut antaa nuorille uuden perspektiivin kaikkein vaikeimmilla alueilla ja nimenomaan tämän panostuksen avulla on rahaa pre- tai alkurahoitukseen, jotta voidaan tukea nuoria niin, että heidän ei tarvitse odottaa enää sitä, että heidän maillaan on yhteisrahoitus. Mutta joka tapauksessa yli kuuden kuukauden kuluttua, tai kuuden kuukauden kuluttua me haluamme tietää, mitä on tehty sen vuoksi, että me emme halua, että esimerkiksi koulupudokkaat jäävät ilman täysin mitään mahdollisuuksia työmarkkinoilla. Samoin. Edustaja Kalvet, Sambon puhemies, koneuvoston edustaja. Jos jossain on kyse Euroopasta uskottavuudesta, kun ajatellaan äänestäjiä ja kansalaisia, niin tässä täytyy lopettaa tämä vitsaus, niin tämä massiivinen nuorisotyöttömyys. Se on äärimmäisen tärkeää ajatellen nuorten tulevaisuutta aivan erityisesti. Jos neuvosto päätti ottaa johdon käsissä, se on hyvä asia, koska tämä, niin tehköön sitten niin, mutta jäsenvaltioiden pitää tässä toimia. Niiden ei pidä esittää mitään tekosyitä kun ajatellaan draamaa, joka kuitenkin on todellisuutta, ei niiden pidä verrata hallinnollisiin vaikeuksiin tai se, että rahat tulevat myöhässä. Ei tämä ole mikään vitsi. Viimeiseksi kuulin, että sen että puhutaan laadukasta työpaikoista, nyt sanotaan, että niitä äh, ei hyödyksä tiettyihin hankkeisiin. Tämä on aivan absurdia. Meidän pitäisi ottaa mukaan nuoret ja pitäisi toimia nyt. Monsieur Lopez, pour une minute. Edustaja Lopez Lo que tenemos claro es que no acaba... Puhemies, tämä nuorisotyöllisyys ei vain tunnu lähtevän liikkeelle vieläkään, ei ole tarpeeksi ryhdytty ennakkorahoittamaan jäsenvaltiotasolla, vaikka tiedetään, että ta- tavoitteet ovat hukkuneet tavallaan. Tämä ei vaan toimi. Meillä on viisi miljoonaa nuo, nuorisotyötöntä. työtöntä alle 25 vuotta. Näyttää sieltä eurobarometri. se muistutti, että vain 80 on kuullut edes puhut, puhuta tällaista aloitteesta, vain kahdeksan jokaista kymmenestä. Ja sitten puhutaan tässä tehokkuudesta, mutta otetaan jotakin esimerkkejä. Puhuttiin Espanjasta. Espanja on tärkeä tapaus, ei vain siksi, että siellä on paljon nuorta työttömyyttä, vaan ennen kaikkea siksi, että se on ensimmäinen maa, mm, joka käyttää varoja. Siellä 800 000, 800 000 on, vain osa heistä on rekisteröitynyt työttömiksi, eivät ole saaneet työpaikkaa, eivätkä ole koulutuksessa. Ja sitten on vielä niin, että on vähennetty julkisia varoja. Voidaan palkata sinut, kun saadaan Euroopassa tukea. Tämähän on aivan skandaalimmasta toimintaa yritykseltä. Madame Tom, pour une minute. Edustaja Tom. Kiitos. Minä haluaisin esittää huoleni siitä, että joissain jäsenvaltioissa aloitetaan niin tehottomasti täytäntöönpantu. Nuorisotyöttömyysaste on vain yksi ongelmista. Itäisessä ja eteläisessä Euroopassa äh, nuoret ovat uhattuna myös siirtolaisuuden takia. Ei tämä mikään menestystarina ole ollut. Nyt Tämä siis osoittaa, että ohjelma ei ole ollut tehokas. Tärkeimmät sosiaaliryhmät pitäisi ottaa paremmin huomioon ja etnisissä ryhmissä yksi 1,8 alempi kuin muissa sosiaalisissa ryhmissä on työttömyysaste. Työttömyysaste on ollut melkein 21 prosenttia. Nämä ovat tilastotietoja ja ne ovat tärkeitä, jotta voidaan analysoida näitä toimenpiteitä mukaan lukien työttömyysaste takuu. saluta Kiitos. Haluaisin aloittaa kiittämällä päätöstä ennakkorahoituksesta nuorisoaloitteille niin, että saadaan mahdollisimman hyvä vaikutus, niin rohkaisisin komissiota siirtämään vielä enemmän rahaa nuorisotyöttömyyttä vastustaviin ohjelmiin ja varsinkin, että yritykset keskittyisivät työttömiin nuoriin naisiin. Heidän tulisi tehdä yhteistyötä investointirahaston ja investointipankin kanssa, jolla pyrittäisiin luomaan rahoitus välineitä yrityksille, jotta he voisivat palkata nuoria ja nuoria naisia erityisesti. Ja tällä tavalla me voisimme käyttää kaikkia näitä lahjakkaita ihmisiä unionissa. Minusta meidän täytyy olla mahdollisimman realistisia ja käytännöllisiä, samoin näiden ohjelmien ja jäsenvaltioiden täytyy sen vuoksi myös tehdä intensiivisemmin yhteistyötä hallitusten kanssa, työnantajien kanssa, koulutuslaitosten kanssa ja ennen kaikkea kansalaisyhteiskunnan järjestöjen kanssa jokaisessa jäsenvaltiossa. Koulujen pitäisi todellakin antaa uusia mahdollisuuksia koulupudokkaille ja antaa heille helpompi pääsy työmarkkinoille. Yksi minuutti. Simon, minuutti. Thank you, Madam President. Kiitoksia puhemies. Tämä järjestelmä on ollut käytössä jo vuoden ennen maalisku- maaliskuussa konservatiivihallitus Britanniassa ei ollut esittänyt minkäänlaista ohjelmaa äh, käyttää varoja nuorisoon. Sitten he vasta edustivat, että annettaisiin minimisumma. Oli jonkin verran rahaa yhdessä kuninkaan oli kymmeniä miljoonia muun muassa Westmilläsin alueella auttaa nuorisoa työhön ja hallituksemme on ehdottanut minimiehdotuksen vuoden myöhässä ja tietysti kieltäytyvät vielä hyväksymästä perussääntöä, jota soveltaan kaikkiin muihin EU-ssa, että äh, he eivät halua ottaa varoja ollenkaan vastaan, ellei toimita heidän vaatimustensa mukaisesti. Näin ollen nuoret Westminsterin alueella pysyvät jatkossakin työttöminä. Kiitos. Edustaja Kiitos puhemies. Keskustelemme seuraavasta aiheesta. Mikä on neuvoston asenne kun ajatellaan tällaista näin laajalti monien vuosien aikana mainostettua aloitetta. Kyse on nuorisotakuusta. Me kysyimme tässä tiukan kysymyksen ja nyt siihen on saatu vastaus. Haluaisin nyt tuoda tähän keskusteluun takaisin muutaman asian. Aikooko neuvosto sitoutua siihen, että se todella aloittaa tämän täytäntöönpanon kuuden kuukauden kuluessa? Mitä neuvosto aikoo tehdä siinä tapauksessa, että käy ilmi, että nuorisotakuu ei tuota mitään kourin tuntuvia tuloksia? Nämä ovat ne tärkeimmät kysymykset ja me todella vaadimme, että työllisyysneuvostossa käsitellään tätä. Edustaja Reiner. 153 miljardia vuodessa. Kaikki tuntevat tämän summan. Nämä ovat ne, se kustannus, mitä työttömät nuoret aiheuttavat vuodessa Euroopassa. Siitä huolimatta monissa maissa on kuitenkin vielä ongelmia käynnistää projekteja ja anoa niihin rahoja. Nuoret itse ovat jo kritisoineet näitä ohjelmia juuri sen vuoksi, että nämä varat eivät tavoita nuoria. Ja sen vuoksi pyytäisinkin teitä neuvoston edustajaa, että te tukisitte ja huomioisitte työ, ammattiyhdistysliittojen tällaisen kampanjan Back to Our Future. Tässä, tämä on ohjelma, jonka nuoret itse ovat käynnistäneet. Pankkien pelastamisen annettiin ihan käsittämättömiä summia, mutta kun on nuorista ihmisistä kysymys, niin silloin tätä rahaa on yhtäkkiä aivan liian vähän ja se tulee aivan liian myöhään. Minusta äh, tässä annetaan väärä kuva nuorille ja minä toivon todellakin, että kaikki, nuor, jäsen, että kaikki jäsenvaltiot voivat sanoa saman, minkä Euroopan parlamentti, että tehtävään on ryhdytty. Madame uns geht es Kiitos. Meille kaikille on kysymys viidestä miljoonasta nuoresta ihmisestä, jolla ei ole koulutusta, ei työtä eikä mitään eh, odotuksia tulevaisuudelta. Me emme nyt halua kaunita sanoja, vaan konkreettisia tekoja. Eli eh, nuorisotyöllisyysaloite ja nuorisotaku. Kuusi miljoonaa euroa, jos eh, niitä ei käytetä ja mikäli alueelliset ja paikalliset laitokset eivät ole sopineet toimivaltuuksista. Ja jos ei ole edes hakijoita kriisivaltioissa, niin silloinhan tässä on estetty tehokas toiminta. Sen vuoksi, arvoisa neuvoston edustaja, ehkäpä tämä takuu voitaisiin hoitaa paremmin, jos tämä ennakkomaksu nousuisi 13 prosenttiin ja ottaisitteko te tämän esiin myös huippukokouksissa? Ottakaa mukaan työmarkkinaosapuolet ja, ja yritykset ja pk-yritykset. Me haluamme, eh, että näitä ihmisiä ei jätetä yksin. Tämä viesti on nyt teille annettu ja vakuuttakaa jäsenvaltiot tästä. Kumpulan Kumpulan ja neuvoston edustaja, nuorisotyöttömyysaloite otettiin kiitollisena vastaan, kun se hyväksyttiin vuonna 2013

avaimia itsenäiseen elämään kokemusta koulutusta jotta he voivat viedä eurooppaa eteenpäin. Seuraavaksi äh, puhujat ilman puheenvuoron listaa ja heitä on paljon. Ensin edustaja Rubeiro. Senhor Presidente, passados dois anos do lançamento da iniciativa para o emprego jovem, esta ainda não está a ser implementada em todo Tämä aloite ei nähtävästi toimi kaikissa jäsenvaltioissa vielä, sitä ei toteuteta. Nuorisotyöttömyys on käsittämättömän korkea, vaikkakin on jo kuitenkin mahdollisuuksia käyttää näitä rahoja. Sen vuoksi neuvoston pitäisi nyt nopeasti tehdä aiheesta päätöksiä ja että ne jäsenvaltiot, jotka eivät tätä rahaa vielä käytä, heidän tulisi noudattaa Portugalin esimerkkiä. Meillä on ollut kovia, kovia leikkausohjelmia ja säästöohjelmia ja meillä on ihan käsittämättömän korkea nuorisotyöttömyys, mutta nyt me näemme, että kova työ ryhtyy kantamaan hedelmää. Meillä on nuorisotakuu ja 246 000 nuorta on saatu töihin ja 2,2 prosenttia vähemmän nuorisotyöttömyyttä. Eli meillä on 15 000 nuorta vähemmän työttöminä alle 25-vuotiaita ja tällä tavalla voidaan vähentää nuorisotyöttömyyttä. Edustaja de Crespo. 7 miljoonaa de persoane a căror viitor este... Niin, nuoria on todella paljon ilman työtä ja he kysyvät meiltä, että miten nuorisotyöllisyysaloite voi saada aikaiseksi työpaikka, erityisesti kun ajatellaan kaiken heikoimmassa asemassa olevia. Miksi ei onnistuta, vaikka ennakkorahoitusastetta on nostettu? Jäsenvaltioiden täytyy ryhtyä toimenpiteisiin ja nyt tämä on otettava käyttöön erilaisina ohjelmina. Myös koulupudokkuutta on vähennettävä ja ihmisten on päästävä paremmin myös yrityksiin. Meidän täytyy vähentää kansallista byrokratiaa ja myös toimenpiteiden käytettävyyttä on helpotettava niin, että kyse ei ole pelkästä byrokratiasta. 7 miljoonaa eurooppalaista nuorta ovat nyt menettäneet toivonsa ja heille täytyy te- tehdä jotakin puhemies säästötoimien vuoksi meillä on kokonainen armeija työttömiä valtava määrä nuorisotyöttömyyttä. kreikassa nuorisotyöttömyys oli viisikymmentä prosenttia italiassa se on erittäin paljon ja espanjassa viisikymmentä yhdeksän prosenttia jos me todellakin haluamme puuttua nuorisotyöttömyyteen, niin meidän tulee tehdä toisenlaista politiikkaa. Meidän on lopetettava säästöpolitiikka ja, ja kaikki velat on annettava anteeksi. Tämä summa, joka annetaan jäsenvaltioille, 6 miljardia nuorisotakuuseen. Ja herra Draghi on myös antanut 1,1 miljardia tällaisiin monetaarisiin toimiin. Mutta äh, jäsenvaltioiden täytyy siis täysin myös äh, yhteisrahoittaa. Kreikan pitäisi siis löytää jostain 160 miljoonaa yhteisrahoitukseen, eikäpä tällaista ole. Pyydän pitämään kiinni puheenjohtajasta edustaja Novakov госпожо председател. Моите 60 секунди днес... Puhemies. Käytän 60 sekuntia tänään siihen, että en puhu ongelmista, vaan pyrin löytämään ratkaisuja. Jos me haluamme löytää ratkaisun nuorisotyöttömyyskysymykseen, meidän pitäisi käyttää nuorekasta lähestymistapaa. Kokemus osoittaa meille, että ei ole väliä sillä, kuinka paljon rahaa käytetään työllisyyteen. Sillä on väliä, kuinka monta ihmistä on löytänyt työpaikan. Yritetään nyt toimia ripeämmin, yritetään herättellä kaikki nuoret tavallaan. Ihmiset, jotka ovat työvoimatoimistossa työssä, heidän pitäisi kääriä hihat ylös ja ymmärtää, mitä nuoret oikein tarvitsevat? Nuoret inho, inhoavat jonottamista, he inhottavat, inhoavat byrokratiaa, yhden luukun toimistoja. Pitäisi poistaa turha byrokratia, annetaan mahdollisuus nuorille ja he kyllä muuttavat sitten Eurooppaan. Seuraavaksi herra Kytsuk. усилията за преодоляване на проблема с тревожно високите нива на... Kiitos, puhemies nyt nuorisotyöttömyysaste on todella korkea ja sitä vastaan pitäisi toimia yhdessä ja kohdennetusti. Nuorisotyöllisyysaloite on hyvä sinänsä, mutta helmikuussa 2015 melkein viisi miljoonaa nuorta Euroopassa oli ilman työtä näistä ponnisteluista huolimatta, ja nyt on ollut hyvin vaikeaa saada näitä ohjelmia äh, pantua täytäntöön. Tiedän, että monet Euroopan parlamentin jäsenet ovat ehdottaneet komis- tukeneet komission ehdotusta ennakkorahoituksen suhteen. Ennakkorahoitus ja lisämäärärahat eivät todellakaan ratkaise itse ongelmaa ja siksi juuri haluttiinkin kysyä neuvostolta, että mitä aiotte tehdä, jotta näitä toimenpiteet saadaan toteutettua tehokkaasti ja saadaan tuloksia? Kiitos. Meidän täytyy muistaa, että työttömyys ei johdu ainoastaan siitä, että olisi pulaa töistä tai koulutuksesta. Monille ihmisille työttömyydessä on kysymys rasismista, ja syrjinnästä. Esimerkiksi romaniryhmä on aina ollut kaikkein marginalisoituneen ja syrjityin ryhmä EU:ssa, ja näinä huonoina aikoina syrjintä on vielä kovempaa. Työttömyys romaniväestön keskuudessa on kolme kertaa suurempi kuin valtaväestön joukossa. Romaninuoret ovat yliedustettuja nuorisotyöttömien joukossa. Sen vuoksi jäsenvaltioiden täytyy tehdä erityisiä panostuksia romani nuorten hyväksi nuorisotakuussaan ja EUn nuorisoaloite on suunnattava erityisesti romani nuoriin. Tämä on erittäin tärkeää, että Euroopan nuoret romanit saisivat paremman elämän kuin vanhempansa ja että voitaisiin lakkauttaa sorto. Toivon mukaan viette tämän ajatuksen mukananne. Kiitoksia, edustaja Petir gospođo predsjednice e, poštovana kolegice drago mi je da ste postavili. kiitoksia puhemies hyvät kollegat olen kovasti iloinen että tämä kysymys tuli nuorisotyöllisyysaloitteeseen aloitteen täytäntöönpanosta veditte hyvin sen johtopäätöksestä maat, joilla, joissa on korkein noissa työttömyys ja maat, jotka ovat edessä kärsineet talouskriisistä, itse asiassa ovat jääneet jälkeen täytäntöönpanossa, mitä tulee nuorisotyöllisyysaloitteeseen, nuorisotakuuseen myös. Kroatia on ollut jo kuusi vuotta äh, taloudessa vaatumassa. Nuorisotyöttömyys on lähes 40 prosentissa eurosta tietojen mukaan tämä on toiseksi korkein nuorisotyöttömyysluku koko Euroopassa. Meidän nuorisomme lähtee maasta, etsii työpaikkoja muista EU-valtioista ja hallitus ei käyttänyt yhtäkään euroa tästä aloitteesta ennen kuin 2015 helmikuussa. Kysymyksenne oli, miten neuvosto aikoo rohkaista nopean tehokkaaseen täytäntöönpanoon, mitä tulee aloitteeseen? tähän aloitteeseen. Uskon, että neuvosto tuskin, saada, tuskin saa hallitukset toimiin Tähän pystyvät vain äänestäjät jäsenvaltiotasolla. Kiitos. Kiitoksen lopuksi Verheellä Nikov. Уважаема госпожо председател, макар че измина повече от година от изпълнението на инициативата за младеж... Vuosi on mennyt jo siitä, kuin tämä aloit, kun tämä aloite käynnistettiin, mutta tulokset jäsenvaltiossa ovat kaukana siitä, mitä odotettiin. Minusta meidän tulisi hyödyntää myös muita rahoitusvälineitä. Meidän pitäisi yrittää uudistaa koulutusjärjestelmiä. Meidän on pyrittävä löytämään uusia muotoja koulutukseen. Meidän on löydettävä uusia keinoja kokemuksen lisäämiseksi ja innovaatisen ajattelun lisäämiseksi nuorten joukossa. Minä uskon, että tämän kaltaiset eh, aloitteet pitäisi sopeuttaa kunkin jäsenvaltion tarpeisiin. Bulgariassa suurin haaste nimittäin on tämä suuri eh, vaikea siirtyminen koulusta yliopistoon. Minun eh, kotimaassani monet nuoret lähtevät ulkomaille. Sen vuoksi neuvoston ei pitäisi ainoastaan yrittää parantaa tätä ohjelmaa, vaan sen tulisi myös Puhe keskeytetään. Kiitoksia nyt. Vuorossa jälleen neuvoston edustaja Rova Kalina Lukatsevitsa. Madam President, honorable members, uh... Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, haluaisin jälleen kerran käyttää tilaisuuden ja kertoa. La parole est au conseil. Neuvostolla on nyt puheenvuoro. Thank you, madam. Kiitos. Jälleen kerran haluaisin teille kertoa siitä, miten tärkeänä poliittisena asiana nuorisotyöllisyysaloitetta pidetään ja hienon yhteistyön ansiosta me olemme voineet tarttua nuorisotyöttömyysongelmaan. Jos nyt kysytään sitten, tällä hetkellä on vielä vaikea arvioida todellista edistymistä kentällä, eikä tämä poliittinen sykli ole täysin EU-tasolla vielä alkanut. Kuitenkin tärkein kysymys on tämä, ja voin myös viitata kolmeen muuhun haasteeseen, nimittäin se, miten nämä aloitteen toimenpiteet toteutetaan. Ensinnäkin joidenkin jäsenvaltioiden täytäntöönpanorakenteet rakenteet ovat kyseessä. Lisäksi toimivaltaisten viranomaisten nimeäminen. Tätäkin joissakin jäsenvaltioissa on korostettu. Ja kolmanneksi on muitakin ongelmia, jotka liittyvät hallinnolliseen kapasiteettiin kansallisella, alueellisella tai paikallisella tasolla näiden toimenpiteiden toteuttamisessa. Miten nyt sitten neuvosto aikoo pikaisesti tehostaa tätä täytäntöönpanoa? Neuvosto katsoo, Euroopan parlamentin kanssa, että riittävä rahoitusvalmius auttaa toteuttamaan olennaisia toimenpiteitä, jotka määritetään kansallisissa aloitteen toimenpideohjelmissa – ennakkorahoituksella pitäisi pystyä saamaan varat nopeammin käyttöön ja sillä tavalla sitten myös parantamaan kansallisten viranomaisten valmiuksia eh, nopeammin soveltamaan näitä ohjelmia. Ennakkorahoitusta osoitetaan jäsenvaltioille heti, kun muutosasetus astuu voimaan ja myönteinen vaikutus näkyy varmasti melko pian. Nuorisotakuun soveltaminen edellyttää rakenneuudistuksia ja myöskin kohdennettuja toimenpiteitä. Tällä hetkellä jäsenvaltiot toteuttavat sekä muotoista nuorisopolitiikkaa, joka perustuu tiettyihin painopistealueisiin. Ja nuorisotakujärjestelmä on yksi näistä toimenpiteistä. Kaikki jäsenvaltiot ovat toimittaneet ohjelmaa koskevat suunnitelmansa ja neuvosto valvoo niiden täytäntöönpanoa työllisyysvaliokunnan kanssa. Kokemusten vaihto jäsenvaltioiden kesken on myös tärkeää, samoin kuin toimenpiteiden vaikutusten arviointi. Lopuksi haluaisin korostaa sitä, että tällä hetkellä jäsenvaltiot ovat antamassa raportteja nuorisotyöllisyysaloitteen täytäntöönpanosta. Niiden perusteella nähdään myös, miten on edistytty tässä aloitteessa jäsenvaltioissa ja mitkä ovat sen rajoitukset. Ja näin voidaan myös sitten, nämä asiat otetaan huomioon myös neuvoston suorittamassa valvonnassa ja rahoituksen käytössä. Nyt on tärkeää varmistaa vakaan rahoituksen jatkuvuus ja tässä mielessä neuvosto työllisyyskomitean avulla pyrkii valvomaan täytäntöönpanoa ja myöskin vertaisarviointia on tarkoitus toteuttaa ja ne otetaan huomioon maakohtaisissa suosituksissa huomioon. 2014 vuodelta saatujen kokemusten perusteella, kun joissakin pahiten kärsineissä jäsenvaltioissa nuorisotyöllisyys koheni, niin voidaan odottaa, että 2015 eh, ohjausjaksoa koskevassa keskustelussa nämä asiat otetaan huomioon. Kesäkuussa aiotaan puhua tästä tarkemmin, kun saadaan tilintarkastustuomioistuin erityiskertomus. Jäsenvaltioiden täytyy edelleen vahvistaa myös omia ponnistelujaan ja keskittyä tärkeisiin rakenneuudistuksiin, toteuttaa laadukkaita toimenpiteitä, jotta nuoret saadaan mukaan työmarkkinoille, koulutukseen tai harjoittelupaikkoihin. Ja lopuksi totean, että neuvosto on yhtä mieltä siitä, että vielä on paljon tehtävää jäljellä, jotta voidaan paremmin pureutua nuorisotyöttömyysongelmaan. Neuvosto ja komissio aikovat tehdä tästä järjestelmästä tehokkaamman. En voi luvata mitään ihmeitä tai ihmeratkaisuja huomiseksi, mutta voin kuitenkin sanoa, että kovasti työtä on tehty, jotta saataisiin ratkaisu aikaiseksi mahdollisimman pian. Kiitos. Kiitoksia. Keskustelu päättyy.